vuoden sijaan seitsemän vuotta tämän ehdotuksen mukaisesti. Tässä puhutaan myös työlainsäädännöstä ja työturvallisuuskysymyksistä ja myös lakko-oikeuksista. Kiitoksia. Kiitoksia teille puheenvuorosta. Sitten komission puheenvuoron pitää varapuheenjohtaja herra Sim Kallas. Varapuheenjohtaja komissiosta, olkaa hyvä. Mr. Vice President, the floor is yours